Kiitos. Nyt olemme päässeet e, kysymyskierrosten loppuun. Haluaisin kiittää kaikkia kysymyksen esittäjiä ja osallistujia. Me olemme pitäneet hyvin kiinni puheajoista vain viisi henkilöä ylitti puheaikansa ja silloinkin kysymys oli muutamista sekunneista. Tästä olen hyvin kiitollinen. Olen kiitollinen myöskin komission jäsenehdokkaalle kaikesta siitä tiedosta, mitä hän meille vastauksissaan jakoi. Annan nyt puheenvuoron komission jäsenehdokkaalle loppupuheenvuoroa varten, mutta haluaisin ensin mainita muutaman tärkeän asian, joita tämän, jotka eivät välttämättä kuulu tämän valiokunnan mandaattiin, mutta tarkoitan tällä kohesiopolitiikkaan liittyviä ongelmia maaseutualueilla. Ne ovat tärkeitä ja niissä on kysymys maaseutualueiden kehittämisestä, yhteiskunnalliset asiat, kuten esimerkiksi köyhyys, väestön ikääntyminen. Nämä ovat kaikki osa yhteiskuntapolitiikkaa, jotka eivät meidän mandaattimme kuulu. Täällä mainittiin myöskin horisontti 2020 Täällä mainittiin äh, ruoan laatu, ruokaturva. Nämä kaikki on jätetty meidän salkkumme ulkopuolelle. On myös hyvä, että kuulemisen aikana puhuttiin ulkoisesta ehdollisuudesta – ulkoisista politiikoista ja ulkoisista ulottuvuuksista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat maataloustuotteilla käyttävään kauppaan. Me olemme varmaankin kaikki hyvin pitkälti samaa mieltä monesta asioista ja tämä on hyvä pohja yhteistyölle tulevaisuudessa. Ja nyt antaisin puheenvuoron komission jäsenehdokkaalle loppupuheenvuoroa varten. Teillä on viisi minuuttia aikaa. Mutta voitte kyllä säästääkin aikaa, jos haluatte. Chairman, uh, members, first of all, I wish to thank you for the Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, aivan aluksi haluaisin kiittää näistä kysymyksistä, niiden täsmällisyydestä, niiden kohteliaisuudesta. Tämä on ollut hyvin kiireellinen aamu minulle ja voin luottaa yhteistyöhönne. Yhteenvetona voin sanoa, että otan ajatuksen komission jäsenen tehtävästä erittäin vakavasti maatalous on eurooppalainen projekti ja tällä alalla meidän alueemme ovat hyvin erilaisia. Se, mitä tuotamme, kuinka tuotetaan, on hyvin erilaista. Meidän viljelymaamme, viljelyksemme ovat hyvin erilaisia pohjoisesta etelään ja idästä länteen, mutta tässä erossa on Euroopan suuri vahvuus, kuten sellainen kudos, jossa on erilaisia kuituja. Eurooppalainen maatalous on vahvaa, koska me tuomme niin erilaisia komponentteja siihen mukaan. Mutta tämä tarjoaa myöskin suuria mahdollisuuksia kasvulle, kehitykselle ja työpaikkojen luomiselle sekä Euroopan sisäpuolella että ulkopuolella. Me luotamme korkeisiin standardeihin, jotka voidaan todistaa maailmanlaajuisesti ja me tarjoamme ennen kaikkea ihmisille ruokaa, johon he voivat luottaa. Eurooppa on etulinjassa laadukkaan luotettavan ruoan alalla. Nämä standardit ovat tehneet maanviljelijöistä asiantuntijoita, joihin voidaan luottaa monissa maissa. Pako maaseudulta on kääntynyt ympäri, kun ruoantuotannosta on jälleen kerran tullut korkean pätevyyden ala on tärkeää myöskin saada aikaan ylpeyttä maataloustuotannosta ja tästä ammatista, josta ihmiskunta riippuu ja jolle se on niin tärkeää. Nämä asiat ovat hyvin tärkeitä. Jos ruoan tuotanto kohtaa ihmiskunnan tarpeet, se tulee myöskin tehdä tavalla, joka on kestävä se, että ennen saatiin siemenet kasvamaan, oli hieno saavutus, mutta tämä täytyy tehdä maaperän rikkautta kunnioittain. Tämä tulee toteuttaa sellaisella tavalla, että me koskaan haaskaa kaikkien kallisarvoisinta resurssiamme vettä. Ja meidän täytyy tehdä tämä hyvin kontrolloidusti ja varovaisesti. Olen vieraillut aikaisemmin kaikissa jäsenmaissa aikaisemmassa tehtävässäni ja kun vierailin kaikissa jäsenmaissa, olin puhumassa nyt tähän verrattuna tilanne on hyvin erilainen. Nyt haluaisin kuunnella. Euroopan komission viisaus tulee siitä, että se saa jaettua kaikkien kokemuksen. Maatalouden alalla tämä on äärimmäisen tärkeää, kun me päätämme, kuinka vastaamme haastuisiin ja arvioimme sitä, minkälainen tulevaisuudessa tulee. Minä nöyrästi otan vastaan tämän haasteen, pyrin tukemaan innovointia ja kehitystä, maatalouden tulevaisuutta uudessa vauraassa Euroopassa. Kiitoksia. Bardzo dziękuję panie komisarzu. Bardzo, bardzo dziękuję. Suurkiitokset komission jäsenehdokkaalle. Haluaisin kiittää teitä kaikkia tästä rakentavasta hengestä, jossa kuuleminen käytiin. Haluaisin kiittää tästä hyvin positiivisesta ilmapiiristä. Me olemme pyrkineet auttamaan maanviljelijöitä ja se on hyvä merkki tulevaisuuden kannalta ja se on hyvä merkki myöskin tulevalle komission jäsenelle ja meidän välisellemme yhteistyölle. Me olemme tyytyväisiä tämän päivän kuulemisen. Haluaisin kiittää komission jäsenehdokasta. Haluaisin muistuttaa, että kello 12.30 koordinaattorit kokoontuvat suljettujen ovien takana salissa ASP 5G3. Ja tässä koordinaattorien kokouksessa me arvioimme kuulemisen. Haluaisin kiittää kaikkia ja nähdään kello 12.30 koordinaattorien kesken salissa ASP 5G3. Ja vielä kerran kiitokset komission jäsenehdokkaalle.